matkailualasta. Ja tämä luo, tai ainakin voidaan epäillä sitä, että tämä luo tietyn eturistiriidan. Vielen Dank für den Hinweis. Kiitoksia tästä vihjeestä.